Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. No niin, rakkaat kollegat, hyvää huomenta ja tervetuloa valiokuntamme kokoukseen. Äänestykseen riittää aamupäivälle, mutta niitä ennen käymme muut esityslistan kohdat läpi. Ensimmäisenä esityslistan hyväksyminen. Kolme huomiota on tähän liittyen. Kollega Kottines on pyytänyt, että kohta 11, johon liittyen järjestetään äänestys, siirtäisiin alkuun. Hän on varjoesittelijä ja joutuu aikaisemmin lähtemään, joten jos teille sopii, niin käsitellään kohta 11 jo heti neloskohdan jälkeen. Sehän on siis oma tekstini täytäntöönpanovallan käytöstä. Sitten kohta kahdeksan yhteisön lähestymistapa aiheesta luonnonkatastrofien ja ihmisten aiheuttamien katastrofien ehkäisy, ja käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen, koska tähän tekstiin otetaan ehkä mukaan vielä Islannin tulivuoren purkauksen aiheuttamat tuhkapilvihaitat. Sitten huomiseksi saamme vielä Islannin valtuuskunnan raportin käsiteltäväksi. Kyse olisi uudesta esityslistan kohdasta ja sitä käsiteltäisiin ennen puhemies Busekin vierailua. Eli ennen kohtaa 18. Eli kyse olisi kohdasta 17a. Jos sopii, niin käydään tässä järjestyksessä esityslistan kohdat läpi. Tu- Viroa ja Latviaa lukuun ottamatta kaikki kielet ovat tarjolla tämänpäiväisessä tulkkausregimissä. Ja kun katsotte esityslistan niin Florensin viilausunto 22. päivä esittelyssä ja sitten biodiversiteetti teksti 14. heinäkuuta. Teidän tuntemanne kollega Caroline Lucas on ensimmäisenä vihreänä edustajana valittu suoraan brittiparlamenttiin. Ei ole enää siis meidän riveissämme. Onnittelut tästä suorituksesta. Vihreät tietenkin aplodeeraavat ihan olan takaa, mutta toivotamme hänelle kaikkea onnea ja menestystä. Ja Hassi sitten vastaa hänen hoitamista teksteistä. Eli nämä tekstit eivät jää unhollaan, vaan niistä vasta sitten kollega Hassi. Ja Ilmastosihteeristö on saanut uuden pääsihteerin Kristiina Figueres, hän on nimeltään, ja me toivotamme hänelle kaikkea onnea ja menestystä näitä hyvin hankalia asioita hoidettaessa Kööpenhaminan epäonnistuneen kokouksen jälkeen. Bonnissakin kuluvan kahden, ku, kahden viikon aikana Kankuunin kokousta valmisteltaessa näitä kysymyksiä käsitellään kollegamme on erittäin kokenut tekijä alalla. Jo vuodesta 1995 hän on vastannut Kostariikasta ilmastoneuvotteluissa ja hän on vastannut myöskin latinalaisen Amerikan valtioiden Clean Development Instrumentin käsittelystä. Eli kollega Figuerisille onnittelut. Olen laatinut jo kirjelmän hänelle ja voinemme tässä yhteydessä vielä kiittää Ivo de Buuria, joka on entinen pääsihteeristä ja hän on aina ollut avoin meidän suuntaamme. Muistamme myöskin näitä videokonferensseja, kokouksia ja keskusteluja Kööpenhaminassa. Hän on siis todellakin tehnyt erinomaista työtä. Sitten vielä seuraavanlainen ilmoitus. ilmaston suojeluun liittyvä tiedonanto kollega Hildegardin laatimana, eli vaihtoehto, jonka mukaan voitaisiin vähentää hiilidioksidipäästöjä yli 20 prosentin verran. Tätä kysymystä mekin tulemme täällä käsittelemään. Suoralta kädeltä voisin sanoa, että olin aika pettynyt siihen, että komissio ei ollut rohkeampi tämän suhteen, että ajettaisiin ponnekkaammin suurempaa hiilidioksidipäästöä vähennystä kuin 20 prosenttia. Joten kyllä meidän täytyy tehdä parlamenttina hartia voimin töitä. Eli meidän täytyy tulevien viikkojen aikana käyttävissä keskustelussa toimia todellakin aktiivisesti. Die Sonne scheint, was von hier aus gesehen. Aurinko paistaa, se hiukan häikäsee ainakin täällä päin salia ja tästäpä syystä hetkeksi ainakin hiukan pimennämme tätä salia. Eli valiokunnan raportti Cancun Roadmap-aiheeseen liittyen ja tästä keskustelemme myöhemmässä vaiheessa. Sitten vielä yksi työryhmäkysymys. Me tulemme järjestämään torstaina 10. kesäkuuta kello 9.15-12.00 työryhmän, jos, työryhmän kokouksen, jossa keskustellaan EU 2020 strategiasta. Tämä kymmenen vuoden strategian käsittely meni hyvin nopeasti läpi. Valiokuntatasolla emme juuri laisinkaan pääseet sitä käsittelemään. Ryhmäthän laativat päätöslauselman luonnoksen, mutta tärkeänä oli, että ympäristövaliokunta yhdessä kansalaisjärjestöjen ja komission ja muiden toimijoiden kanssa järjestävät tällaisen ty- työryhmäkokouksen ja kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita tähän 10. päivän järjestettävään workshop-tilaisuuteen. Siellä keskustellaan ympäristöstä ja kestävästä kehityksestä. Ja sitten vielä Corinne Lepagin äh, mukana tänne paikalle tullut kuvausryhmä jossain välissä. He ainakin ilmaantuvat paikalle, että ottavat muutamia kuvia sen verran siitä. Eli siinä omat ilmoitukseni. Sitten äh, minkälaisia pöytäkirjoja ei ole tänä päivänä hyväksyttävänä, ne hyväksytään ensi kerralla. Ja sitten kohtaan neljä, raportivaliokunnan matkasta Espanjaan 22-24. maaliskuuta. Aika myöhäinen ajankohta, mutta Kööpenhaminan kokouksen takia emme joulukuussa Espanjaan ehtineet ja tästäpä syystä kävimme Espanjassa maaliskuussa. Keskustelimme pitkään ympäristö- ja ilmastonsuojelusta vastaavan äh, Espanjan edustajan kanssa, valtiosihteerin kanssa Espanjahan pyrkii peikautensa aikana varmistamaan, että jäsenvaltiot vetävät keuhka samasta päästä ja ryhtymään hyvin toimenpiteisiin. Ja tapetilla oli tietenkin elinsiirtokysymys, koska Madridissa järjestetään maailmanlaajuinen konferenssi, tai järjestettiin maailmanlaajuinen konferenssi aiheeseen liittyen. Ja esittelijämme Miko Lasek ja Perilliokin olivat läsnä, vetivät siellä workshop-keskusteluja Minäkin pidin siellä avauspuheenvuoron ja Espanjan elinsiirtokeskuksessakin kävimme vierailulla. Espanjahan on edelläkävijä tällä alalla. Tästä keskustelimme ja minä uskon, että hyväksymämme lainsäädäntö mahdollistaa sen, että muissakin jäsenvaltioissa päästään samalle tasolle kuin Espanjassa tätä nykyään. Mielenkiintoista oli tietenkin keskustella parlamentin ja senaatin edustajien kanssa. Hyvin paljon väkeä oli paikalla. Monet edustajistamme olivat mukana näissä keskusteluissa. Ja elinketarvikkeiden merkintään liittyvä kollega Sommerin tekstistä keskusteltiin pitkään, käytettäisiinkö tätä liikennevalon merkintäjärjestelmää. Siitä keskusteltiin ja myöskin jätekysymyksistä. Eli ilmeisesti jäteongelmat ja jätehuoltoongelmat ovat kuuma peruna Espanjassa tätä nykyäänkin. Keskustelin myöskin Espanjan kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa. He olivat todella hyvin valmistautuneita näihin keskusteluihin ja muistuttivat meitä ongelmista, jotka liittyvät uusiin moottoriteihin ja rautatieprojekteihin ja millä tavalla ne sopivat yhteen Natura 2000 ja muihin suunnitelmiin. Toledosta Ciudad Realiin vedettävä rautatien linja kulkee ilmeisesti tällaisen luonnonsuojelualueen kautta. Ja nyt meitä ja komissiota on pyydetty tarkkaan seuraamaan sitä, noudatetaanko vallitsevaa lainsäädäntöä, EU-lainsäädäntöä. Greenpeace viittaa lähinnä rannikko-ongelmiin tai rannikon suojeluun liittyvään ongelmaan. Mehän olemme hyväksyneet aiheeseen liittyvän tekstin täällä ja paineet Espanjassa ovat turismista johtuen aika suuret. Ja siellä pääomamarkkinoiden aiheuttama paine se olevan suurempi kuin luonnon tarpeiden aiheuttama paine. Ja maailman ystävät ryhmän edustajat viittasivat puheenvuorossaan muun muassa GMO-kysymykseen ja luomu viljelyyn. Sen jälkeen esityslistalla oli ympäristönsuojeluyksikön vierailu ja metsien hallinnointi ja metsien merkitys Espanjassa olivat esityslistalla aiheina. Ja aika vakuuttavia esityksiä näimme. Siinäpä yhteenvedonomaisesti lyhyt raportti seitsemän henkisen valtuuskunnan matkasta Espanjaan. Tiedän, että monet valtuuskunnat toimivat hyvin spontaanisti ja aika kaoottisestikin. Ja lopussa kyse ei ollut enää valtuuskunnasta, vaan kahden hengen tynkäryhmästä. ryhmästä Ja ehkäpä sihteeristön pitäisi heti alkuun kysellä, että kuka osallistuu ja mihinkin kokoukseen. On aika epäkohteliasta, jos valtuuskunnasta ei jää oikeastaan enää juuri mitään jäljelle viimeisimmissä kokouksissa. Tiedän, että jokainen tähän ehkä joskus sortuu, mutta muistutettakoon teitä siitä, että tämä ei ole kohteliasta isäntiä kohtaan. Siinäpä johdantoni, ehkäpä Karin Kadenbach. Hänhän oli yksi niistä kahdesta, jotka olivat loppuun asti paikalla. Haluaako hän kertoa jotain metsien suojelusta? Ei halua, joten asia on pantu merkille. Eli me olemme nyt tietoisia siitä, mitä Espanjan edustajat ovat mieltä tämänhetkisestä tilanteesta. Näin pääsemme kohtaan 11, josta sopimuksen mukaisesti keskustelemme jo saman tien. Kyse on täytäntöönpano vallasta. Ja siirrymme suoraan äänestykseen. Tarkistus 15 kohta kohdalta äänestys ensimmäisestä osasta ja nyt kysyisinkin, kuka puoltaa ensimmäistä osaa, sen hyväksymistä. Kiitos. Ja vasta-äänet. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus Numero 17 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 18 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 19. Puolesta äänet vastaäänet, tyhjää, hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 22 kohta kohdalta äänestyksenä. Ensimmäinen osa, kuka puoltaa ensimmäisen osan hyväksymistä, vastaäänet, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta äänet, Aa, toinen osa raukeakin, koska ensimmäinen osa hylättiin. Tällaisen viestin sain sihteeristöltä. No hyvä. Näin pääsemme tarkistukseen 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27. Kohta kohdalta äänestyksenä ensimmäinen osa. ja ensimmäinen osa raukea, koska tarkistus 24 hyväksyttiin. Eli äänestämme vain toisesta osasta tarkistuksesta 27. Puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hylätty. 28. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 29. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 30. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan, vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. 24, 28 hylätty. Tarkistus 7 puolesta ja tarkistus 35 on ihan samanlainen sisällöllisesti, eli puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ahaa, tarkistetaan. Tarkistukset 7 ja 35. Äänestys päättyy. Kyllä, hylätty. Sitten identiset tarkistukset 36 ja 37 suullisin tarkistuksin. Ketkä puoltavat tarkistuksia 36 ja 37? Vastaäänet, tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta Ahaa, 38 raukea, koska tarkistukset 7.35 hyväksyttiin. Näin pääsemme johdantosan kappaleisiin. Kohta, tai ahaa, sekin raukeaa, ykkönen on poistettu. Näin pääsemme tarkistukseen yhdeksän, sekin raukeaa, mutta kympistä äänestetään. Äänestämme siis tarkistuksen 10 ensimmäisestä osasta. Puolta, puolta äänet, olkaa hyvä. Vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa tarkistuksesta 10 raukeaa. Samoin kuin kolmaskin. Ja sitten viimeiselle sivulle tarkistus 11 raukeaa sekin. Näin pääsemme tarkistukseen 12. Puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolme toista siis raukea, samoin 14. Ja sitten tarkistuksen 4, puolesta äänet, olkaa hyvä. Vastaan, tyhjää, hylätty. Näin pääsemme loppuäänestykseen ja se suoritetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. EPPn riveistä kolme liikaa äänestämässä. Intoa riittää, mutta liikaa kuitenkin. Vieläkin yksi liian paljon. No nyt. 52 puolesta, ei yhtään vastaan, viisi tyhjää. Näin tämä teksti on hyväksytty yksimielisesti. Oikein paljon kiitoksia tästä. Näin pääsemme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Hier haben wir mehrere Kompromissänderungsanträge. Kompromissitarkistuksia on Pino Pino. No se helpottaa tietenkin äänestystä ja konsolidoitujakin tarkistuksia on laadittu. Näin pääsemme äänestykseen. Äänestämme konsolidoidusta tarkistuksesta yksi. Ja puolesta äänet, olkaa hyvä. Kiitos. Ja vasta-äänet. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 2. Puolesta. Kiitos. Ja vasta-äänet. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 3. Puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi konsolidoituun tarkistuksen neljä puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus neljä siis. Äänestys päättyy. Tiukkaakin tiukempi äänestystulos. 27-29 eli hylätty. Seuraavaksi konsolidoituun tarkistuksen viisi Puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty selkein lukemin mielestäni, mutta tarkistetaan. Eli tarkistus 5. Äänestys päättyy. 33 puolesta, 23 vastaan. Kyllähän nämä ovat selkeät lukemat. Hyvä. Kompromissitarkistus 6 puolesta. Hyvä. Vastaan ja hyväksytty. Seuraavaksi artiklaan 1, tarkistus 13 esittelijän laatimana. Puolesta äänet, olkaa hyvä. Vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi seuraavan sivun keskipaikkeille Sonikin laatima Tarkistus 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi sivulle 5 tarkistukseen 144. Chris Davisin laatima tarkistus. Kuka puoltaa? kyseistä tarkistusta. Ja kuka on sitä vastaan? Tyhjää, hyväksytty. Sitten siirrymme seuraavalle sivulle kollega Davisin laatimaan tarkistuksen 145 ja vihreiden täydentämä suullinen tarkistus. kollega Sonic vastustaa suullista tarkistusta. Eli siinä tapauksessa äänestämme sääntöjen mukaisesti alkuperäisestä tekstiehdotuksesta. Ja kun katsotte vielä tätä toista tarkistusta, siinä on kolmeen osaan jaettu tarkistus mutta äänestetään ensin tästä ensimmäisestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, sitten toisesta osasta puolesta vastaan tyhjää hylätty ja kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten seuraavalle sivulle tarkistus 152 Davisin ja Sterksin laatima puolesta äänet, olkaa hyvä. Vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 19. Esittelijän laatimana puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 ja 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirtykäämme sivulle 9 tarkistukseen 179 toinen osa esittelijän laatimana. Kuka puoltakoo tarkistuksen hyväksymistä? Vastaäänet. Tarkistetaan 179 toinen osa. Nyt on SD-ryhmän puolesta yksi henkilö liikaa äänestävässä, mutta nyt lukevat stemmaavat. Äänestys päättyy. 25, 31 hylätty. Seuraavaksi tarkistukseen 183. Van Bremt, Merkis, Westlund ja samoin 317 tarkistus. Niistä äänestetään samanaikaisesti puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistuksen laatijat äänestävät omaa tarkistusta vastaan. Veikeitä sinänsä. Sitten sivulle 10, tarkistus 190, Chris Davisin laatima tarkistus. Vastaäänet tyhjää hylätty. 191 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 192 puolesta siitä ei äänestetä nyt. Ilmeisesti jotakin jossain vaiheessa. 193 siis seuraavana. Puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. siirrytäänkin aika sutjakkaasti eteenpäin, nimittäin sivulle 22. Tämähän etenee todellakin hyvää vauhtia. Ja äänestämme tarkistuksesta 50. Esittelijän laatima tarkistus. Nyt äänestetään siitä. Tarkistus 50 ja puolesta äänet, olkaa hyvä. Siis olemme sivulla 22 tarkistuksessa 50. Ja sitten vastaäänet. Tyhjää hyväksytty. En tiedä, onko kaikissa asiakirjoissa samat sivunumerot. No minun papereissa tämä tarkistus löytyy sivulta 22, joltakin se löytyy sivulta 23. No harmi, että nämä nyt eivät mene yksin, mutta seuraavaksi tarkistukseen 51, 50 siis hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tämäkin. 274 Westlundin tarkistukseen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 53 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 54 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 275 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 277 puolesta, vastaan, Tarkistetaan. 277. Äänestys päättyy. Tiukka tulos. 29-28. Hyväksytty. Niin, se joka ei osallistu äänestykseen, niin saa kokea päätöksensä nahoissaan. Seuraavaksi Westlundin tarkistukseen 276. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 55. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten identtisiin tarkistuksiin 278, 79, 80. Puolesta äänet vastaanet tyhjää hyväksytty. 56 on vedetty pois. Näin pääsemme tarkistukseen 281. Puolesta äänet, Vasta-äänet. tyhjää, hyväksytty. 57. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 282. Puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 283, 284 ja 285 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavi, seuraavana 286 ja 287 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 288 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 289 puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistus 289. Äänestys päättyy. hyväksytty. Äänin 32-26. 292 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistuksen 291. 291 siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 294 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 294. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänin 31.27. 296 seuraavana. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 67 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Näin voimme siirtyä liitteeseen kolme tarkastukseen 306 Sonicin laativana. Se on identtinen tarkistusten 307 ja 308 kanssa. Ketkä puoltavat näitä tarkistuksia? Ja vasta-äänet tyhjää hylätty. Näin pääsemme tarkistukseen 70 esittelijän laatimana. Ensimmäisestä osasta olemme jotenkin jo selviytyneet, eli äänestämme kohdista 2, 3, 4 ja 5. Eli tarkistuksen 7, 10, toinen osa. Puolesta äänet, olkaa hyvä. Vasta äänet, tyhjä, hyväksytty. Tarkistetaan. Toinen osa siis kyseessä. Äänestys päättyy. EPP-riveistä yksi liikaa äänestämässä. No nyt luvut täsmäävät. Joo, 30, 28, hyväksytty. Kolmasosa. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää sama enemmistö, mutta tarkistetaan, vai haluaako joku tarkistuttaa tämän? Okei, okay, mielestäni luvut olivat samat kuin edellisessä äänestyksessä. Äänestys päättyy. No melkein samat lukemat. Yksi jätti äänestämättä. Syy löytyy siitä. Tiukka äänestystulos. Katsotaan, muuttuuko tämä tilanne vielä tiukemmaksi. Toinen neljäs osa. Puolesta äänet. Vasta-äänet. Tarkistetaan tämäkin. Äänestys päättyy. No, kyllä tässä on enemmänkin eroa, mutta hyväksytty. Sitten viidesosa. Puolesta äänet. Vastaäänet. No nyt saatiin selkeät lukemat hylätty. kymmenen Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Tiukkaakin tiukempi tulos. 29-28 hyväksytty. Seuraavaksi 3.11 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus 311. Äänestys päättyy. 30, 28. Hyväksytty. 309. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistetaan. Ensimmäinen osa tarkistuksesta 309. Äänestys päättyy. No kannatti tarkista. 29, 29. Tässä tapauksessa tarkistus on hylätty. Seuraavaksi tarkistukseen 314, osa 1. Ja se on identinen tarkistuksen 3.13 ensimmäisen osan ja tarkistuksen 3.15 ensimmäisen osan kanssa. En tiedä, miten se on mahdollista, mutta näin tässä vaan lukee. Eli äänestämme näistä kolmesta tarkistuksesta. Puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hylätty. tähän kuului vielä myöskin tarkistus 71 esittelijän laatimana hylätty siis sekin. 314 osa 2 ja 71 toinen osa. Tämä on yksi paketti ja tästä äänestetään puolesta. Olkaa hyvä. Vastaäänet, tyhjä, hylätty. 313 toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 3.14 kolmas osa, 30, 71 kolmas osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 3.13 kolmas osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 3.14 314 neljäsosa, 71 niin neljäsosa, 313 neljäsosa puolesta äänet. Vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistuksiin 3.14 viidesosa, 7.1 viidesosa, 3.13 viidesosa. Puolesta äänet vastaan tyhjää hylätty. 3.14. kuudes osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 7.1. kuudes osa. 3.13. kuudes osa. Puolesta äänet. Olkaa hyvä. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 3.17. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi tarkistukseen 3.15, toinen osa, Van Bremt merkis laatijana, puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hylätty. Välistä muutama tarkistus jää pois. Ja sitten Görlingin ja Davisin tarkistukset 3.19 ja 3.20 puolesta äänet, olkaa hyvä vastaajanet tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 3.19 ja 3.20. Äänestys päättyy. 32-25 hyväksytty. 321, 322, ne ovat identtiset ja puolesta äänet. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 323, 324, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 325, 326, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 328, 329 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 327 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 330 ja 331 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 332 ja 333 puolesta vastaan tyhjää hyväksyt. 334 puolesta vastaan tyhjää hyväksyt. Näin pääsemme tarkistukseen 75 esittelijän laatima tarkistus kyseessä. Puolesta äänet. Kiitos. Ja vasta äänet. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten identisiin tarkistuksiin 76 ja 339 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Näin siirrymme johdantason kappaleisiin. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. SDn puolesta liikaa väkeä äänestämässä. Jill, yksi kortti koneesta pois. 31-27, hyväksytty. Seuraavaksi tarkistuksen kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten identtisiin tarkistuksiin 81 ja 82. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 83. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 84. Puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. 85 ja 86 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni tämä on hyväksytty, mutta voidaanhan tulos tarkistaakin. Eli tarkistus kahdeksan. Äänestys päättyy. Kyllä, kyllä. 31, 27, hyväksytty. 89. Ensimmäinen osa kohta kohdalta äänestyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se siitä. Hienoa. Näin pääsemme loppuäänestykseen tästä lausuntoluonnoksesta, mietitty luonnoksesta. Äänestys alkaa. EPPn puolesta yksi liikaa äänestämässä. Nyt luvut täsmäävät. Äänestys päättyy. 55 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää, suurella äänten enemmistöllä hyväksytty. Ja nyt äänestämme tästä päätöslausuman luonnoksesta, Lainsäädäntöpäätöslausuman luonnoksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 53 puolesta, ei yhtään vastaääntä, yksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle siitä, että ympäristöstrategiaan liittyvä erittäin tärkeä asiakirja on saatu hyväksyttyä. Minä uskon, että näin me omalta osaltamme viitoitamme tietä Euroopan kestävää taloutta silmällä pitäen, kun puhumme sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja niiden käytöstä. Nyt tilanne helpottuu. Mm. Seuraavaan kohtaan, joka on Välimeren äh, ympäristön rannikkolainen suojelmista koskevan yleisömmin liittyvän rannikkolainen menettyä hyötyä hoitoa koskevan pöytäkirjan tekemiseen. Niin, siis välimereen. Voimme sanoa vain kyllä tai ei, joten on yksi ainoa äänestys. Kuka on tämän päätösosman puolesta? Vastaan. Tyhjää. Yksimielisesti hyväksytty. Ah, minulle sanottiin, että tämä pitää tehdä koneellisesti, siis vielä kerran koneellisesti, eli äänestys alkaa. Abstimmung ist beendet. Äänestys on päättynyt. No niin, 53 ääntä puolesta, ei yhtään vastaan, ei yhtään tyhjää, eli yksimielisesti hyväksytty. Näimme Euroopan rannikkoja välimen alueella suojelemista paremmin.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 komission vihreä kirja biojätehuollosta Euroopan unionissa. Esittelijän Jose Manuel Fernandes. Meillä on tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi numero kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten tarkistus 54, Van brent Puolesta ei äänestystä. Siis 58, McKinnis. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 57 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. 57. Äänestys päättyy. Se oli tiukka yhdellä äänellä hylätty. On sitten 61 puolesta. Vastaan. Eivät kaikki enää äänestä, en pysty oikein havaitsemaan, että joudumme tarkistamaan taas. 61, pitää nostaa käsi ylös, muuten en voi nähdä sitä. Siis 61, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29 puolesta, 23 vastaan, yksi tyhjää. 60 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 59 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 5960 60 ovat samansisältöisiä, joten ja nyt sitten kohta neljä, siitä on vedetty kaikki kompromissin vuoksi, kompromissi yhden vuoksi nämä kaikki raukeavat. Joten 67 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 68. Suullinen lisäys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan. Vielä kerran vastaan. Ketkä ovat vastaan? Tyhjää hylätty. 70 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi numero kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 81 jotov puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 78 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten maatalous 1 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Maatalous neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Maatalous viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Maatalous kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Maatalous seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Maatalous kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Maatalous yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Maatalous kymmenen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Maatalous 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Maatalous kol- Maatalous 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Maatalous 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Maatalous 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan siis maatalousvaliokunta 15. Äänestys päättyy. 33 puolesta 25 vastaan hyväksytty. Maatalous 16 kohta kohdalta ensimmäinen osa. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Maatalous 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Maatalous 18 kahdessa osassa puolesta, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Maatalous 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Maatalous 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Maatalous 21. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Ääni 24.31. Teollisuusvaliokunta 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty, sanoisin, mutta ehkä joudumme tarkistamaan. Siis mä teollisuusvaliokunta 1. EPP has one too much, so it doesn't... <laughs> EPPllä on muutenkin yksi liikaa, joten ei sillä ole väliä. yeah, sorry. <laughs> okay. Also 26... Siis 26.31 äänin hylätty. Teollisuusvaliokunta kaksi puolesta. Vastaan enemmistöllä siis hylätty. Teollisuusvaliokunta kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Teollisuus viisi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Nee, Itre 8. Itre 8. Itre 8. puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Teollisuusvaliokunta 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Transvalonta 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Transvalonta 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Teollisuus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Teollisuus 13 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Teosuus 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Teollisuus 17 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Juhnatosan kappaleet. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kymmenen puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yksitoista puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväks, hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14. Suurisella tarkistuksella ja kahdessa, kohta kohta esitellään suullinen tarkistus puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan. Toinen osa tarkistetaan. Ein PPE zu viel, ein S yksi EPP liikaa, yksi sosiaalidemokraatti liikaa. Yksi S ja D liikaa, yksi kortti ulos. No nyt tämä toimii. Näin äänestys päättyy. Hylätty. Olisihan se voinut olla mahdollista, mutta... Hmm. No niin. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt tulemme kompromissiin neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 25 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 23 puolesta vastaan Ah, sorry, da kommt auf meiner nächsten Seite ein Splitvote. Niin huomaankin, että se taisi olla kohta. Kohta 23. Ensimmäinen osa puolesta. 23 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 26 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 28 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi numero 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tarkistetaan koneellisesti. 32. Yksi EPP liikaa. Yksi kortti ulos jossakin. No nyt. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Vaikkakin niukasti 29-28 äänin. No sitten Johansson kappale K. Suullinen tarkistus Rossilta puolesta. Vastalause, joten sitä ei voida sitten äänestää. Joten äänestämme alkuperäisestä tekstistä. Johansson kappale K puolesta. Vastaan Se on siis hylätty. 33 puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. 35 puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. 38 39 ovat samansisältöisiä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Suljen tarkistus Rossi Ei vastalauseita, joten äänestämme. Kuka on puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 41 suullisella tarkistuksella. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 42 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 43 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan 43. Äänestys päättyy. Tiukasti, mutta aivan oikein. Hyväksytty. 44. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 45. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 46. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Kaksi EPPtä liikaa. Vielä yksi liikaa. Yksi kortti pitää vetää pois. No nyt, hyvä. Äänestys on päättynyt. 55 puolesta. Ei tyhjiä. Eli onnittelut esittelijälle, herra Fernandesille. No niin. Item number nine. Seuraavaksi kohta yhdeksän. Oikeudenmukaiset tulot maanviljelijöille. Toimivampi elintarvikeketju Eurooppaan. Valmistelija Esther Erand Garcia. No niin. No niin, äänestys alkaa sitten. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty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 tyhjää, hyväksytty. kymmenen puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. yksitoista kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vast puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 16 puolesta, vastaan, ja hyväksytty. 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 18 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tarkistetaan, 18 ensimmäinen osa. Äänestys on päättynyt selkeästi hyväksytty. Ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 54 puolessa kaksi vastaan ei tyhjää. Onnittelut valmistelijalle Esther Erant Garcialle. Kiitokset tehdystä työstä tästä tärkeästä asiasta. Seuraava kohta. Uuden kestävän talouden työllistämispotentiaalin kehitys. Valmistelija on Rovana Plum. Onnittelut tästä ensimmäisestä lausunnosta. Katsotaan nyt kuitenkin se, mitä äänestyksessä käy. Tarkistus yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi. Suurisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 suurisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 suurisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16 suurella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 suurella tarkistuksella Ah, 16 tarkistetaan. 16 tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 30-25 ääniin. Hylätty. 17. Ensin suurista tarkistuksesta puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Sitten ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, Tarkistetaan toinen osa. Äänestys on päättynyt. Äänin 30-25 hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19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 Näin olemme tehneet todella erinomaisesti työmme. Aamupäivän estysistä on nyt loppuun käsitelty. Nyt on kaksi tuntia aikaa tehdä jotakin muuta hyödyllistä. Kiitos yhteistyöstä ja tapaamme uudestaan kello 15. That's